Good morning everyone. Huomenta kaikille. We circulated. Teille on lähetetty tarkistettu esityslista, joten jos ei kukaan vastusta, niin se on hyväksytty. Koordinaattoriden kokous pidettiin 30. elokuuta ja siellä tehtiin päätös avata tarkistusjättämisen määrä aika komission ehdotuksesta, joka koskee Geneven säännöstä, joka liittyy näihin alkuperämerkintöihin muun muassa. Eli tässä on tuo su- suostumusmenettely ja sitten on myös tuo osio, joka liittyy unen liittymiseen – joka on tavallinen menettely. Tämän takia valmistelija ei ole nimetty Envissä, koska kyseessä on suostumusmenettely, eikä sitten tule myöskään lausunnon luonnoksia. Eli päänsä tästä tekstistä tarkistukset, jotka hyväksytty valiokunnassa, koostetaan yhteen yhdeksi lausunnoksi puheenjohtajan toimesta. Seuraava aikataulu on näin ollen molemmille komissioehdotuksille että tarkistukset pitää jättää että Envissä 25. lokakuuta mennessä, kuten tavanomaista kello 11 mennessä, äänestämme valiokunnassa 26. 27. päivä marraskuuta ja todennäköisesti sitten jurissa tammikuussa äänestys. Toiseksi yhteinen Agri, Envi ja ITRE-kokous metsistä. Aloite on tullut agrivaliokunnalta Tämän myötä me liityimme tuohon mukaan ja ITRE myös järjestämme tuon kokouksen EU-metsästrategiasta Strasbourgissa maanantaina 14. tammikuuta. Kokouksen tavoitteena on käydä keskustelua parlamentin ja komission välillä. Toivottavasti komissio ja sen Hogan tulee paikalle. Siinä käydään väli siis EU-metsästrategiaan puolivälin tarkastelu. Sitten muutoksia on kokousaikatauluun tullut iltapäivän 8. marraskuuta ei olekaan kokousta. Siis aamupäivällä kuitenkin pidetään kokous tuona päivänä. Esityslistan luonnokset lähetetään sitten aikanaan. Tänään on 21 tulkkauskieltä ja kuten tavannomaista sitten asiakirjat ovat saatavilla sähköisesti e-meeting-sovelluksen kautta ja kokous lähetetään suorana verkkoon. koordinaattorinen suositukset sitten. No, 10. lokakuuta pidettiin kokous ja nämä suositukset on lähetetty sähköisesti, jos ei kukaan vastusta. Ne voidaan hyväksyä sellaisenaan. Jos ei kukaan vastusta kokouksen loppuun mennessä siis pöytäkirjat kokouksista 9-10. heinäkuuta ja 13. syyskuuta. No, nekin on lähetetty teille ja ne, niitä pitää siis hyväksyttynä, jos ei niihin tule mitään kommentteja kokouksen loppuun mennessä. Sitten ensimmäinen keskustelu tänään. Kaksi vastalausetta muuntogeenisestä maissista. En nyt lue tätä kaikkea. Teille on lähetetty asiakirjat. Melko pitkä otsikko, joten yhteisesittelijät voivat käyttää puheenvuoron esitellä vastalauseen ja sitten komission edustaja voi vastata kommentteihin. Aloitetaan yhteisesittelijöistä, siis ensinnäkin edustaja Staas. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. No, olen hiukan yllättynyt siitä, että läsnäolijoita on näin vähän paikalla tänään. Tämä on nimittäin aika tärkeä aihe, eikä suinkaan ensimmäinen kerta, kun asiaa käsittelemme aiemmat äh, vastalauseemme äh, herättivät hyvin äh, vilkasta keskustelua ja läsnäolijoita oli paljon. Nyt on kuitenkin 26. tai 27. kerta, kun näin teemme vastalauseen teemme joka kerta Envivaliokunta on suurella enemmistöllä, jopa kahden kolmassa osan enemmistöllä saanut nämä myös sitten täysistunnossa läpi, nämä vastalauseet. Niin kuin äh, muutkin poliittiset ryhmät, me olemme esittäneet vastalauseen liittyen Monsanto Euroopan äh, muuntogeenisen maissin markkinoille saattamiseen. Kyse on muuntogeenisestä maissista, jossa sekoitetaan kolmea, neljää, viittä muuntogeenistä maissilajiketta. Ensimmäinen vastalauseemme on tosiaan jo käsittelyssä ja tämä toinen vastalause koskee hiukan muutettua maissilajiketta. Ja nyt me olemme tehneet nämä vastalauseet, koska komissio direktiivin 1829-2003 direktiivin mukaisesti on asia meiltä kysynyt. Me olemme todella siis tehneet tämän vastalauseen. 26 vastaavaa on jo hyväksytty täällä Envivaliokunnassa ja sen jälkeen täysistunnossa. Neuvostossa tällaiset asiat eivät yleensä saa suurta enemmistöä. Ensimmäinen vasta lauseemme 11.9. Siitä äänestettiin pysyvässä komiteassa 14 jäsenvaltiota, äänesti vastaan 11 puolesta kolme tyhjää ja sitten tämä kolmas maissilaike, josta tänään puhutaan 13 äänesti vastaan kahdeksan puolesta neljä tyhjää. Eli meillä on kyllä tässä joka demokraattinen ongelma, koska komissio ei ota huomioon parlamentin eikä myöskään ministerineuvoston vastalauseita ja minä haluaisin muistuttaa, että meidän valiokuntamme tällä hetkellä on hyväksynyt Ähm, että komissio, komissio on hyväksynyt äh, tällaisia muuntogeenisiä maissilajikkeita äh, hyvin paljon useampia kuin nämä äh, aiemmat komissiot yhteensä. EFSA eli elintarviketurvallisuusviranomainen myöntää, että Monsanto ei ole toimittanut erityisiä tietoja 14 eri alalajikkeesta tai sekoituksesta. Ja EFSA toteaa, että kaikki nämä eri maissilajikkeiden risteytykset Eh, joihin liittyy tosiaan viisi eri eh, muuntogeenimaissia, maissilajiketta kaiken kaikkiaan, eh, niin että ne olisivat ihan kunnossa, vaikka mitään kokeita ei ole tehty, esimerkiksi eläinkokeita. Nämä sisältävät glyfosaattiammoniumille vastustuskykyistä valkuaisainetta, ja näin katsommekin, että tämä kuuluu ehdottomasti 2009 torjunta-aine päätöksen alaisuuteen. Samoin nämä ovat vastustuskykyisiä glyfosaatille, eli maailma on maailman kolkkia, joissa glyfosinaatin käyttö saattaisi tämän muuntogeenisen maissin viljelyn myötä lisääntyä. Ja tämä ei ole ollenkaan johdonmukaista meidän pyrkimyksemme huomioon ottaen, koska mehän pyrimme huolehtimaan siitä, että Euroopan ulkopuolella toimitaan niin kuin Euroopan sisäpuolellakin. Näin ollen tuonti saattaa johtaa ja johtaakin siihen, että muun muassa Meksikossa ja Etelä-Koreassa tätä ensimmäistä, ensin mainittua maissilajiketta aletaan viljellä entistä enemmän ja sitä myös tuoda. Joukko jäsenvaltioita on eh, todennut, että eh, testaus ei ole ollut riippumatonta. Toiset sanovat, että eh, testausta ei ole toteutettu. Esimerkiksi ravintoarvoa ei ole otettu huomioon testeissä. Samoin jotkut jäsenvaltiot katsovat, että on riittämätöntä tietoa näiden maissilaikeiden yhdistelmien mahdollisista vaikutuksista ja sivuvaikutuksista ja että ympäristötarkastelu on sekin puutteellinen. Nämä ovat vakavia puutteita myös mitä allergeeneihin tulee niiden arvioihin ja ympäristövaikutusten arviointiin. Näin EFSA onkin nyt sitten luvannut tällaisen markkinoille pääsyä seuraavan valvonnan, vahvistetun valvonnan, koska tämä ennakkotarkastelu on ollut puutteellista. No nyt katsomme, että tässä ei toimita johdonmukaisesti Euroopan unionin lainsäädännön suhteen, nimittäin kansanterveyden suojelu, eläinten hyvinvoinnin ja eläinten terveyden suojelu sekä korkea ympäristön suojelun taso ja kuluttajansuojan taso on aina toteutettava. Näin ei tässä tapauksessa ole. Ja kun tätä ensin mainittua maissi, muuntogeenistä maissilajiketta voidaan tuoda Euroopan unioniin, niin tämä on itse asiassa yleisen elintarviketurvallisuuslainsäädännön vastaista. Katsomme nimittäin, että tietoja ei ole tarpeeksi, eh, kokeita ei ole toimitettu, eikä ole siis kerta kaikkiaan dataa. Siksi me vaadimme tämän päätöksen vetämistä takaisin. Sitten tämä jälkimmäinen lajike, eh, josta tänään keskustellaan, siinä meidän eh, huolenaiheemme ovat ihan vastaavia, mutta tässä tapauksessa EFSA ei ole edes tarkastellut jo olemassa olevaa tutkimustietoa, vaan uskoo täysin Monsanto Euroopan eli hakijan toimittamiin tietoihin, eikä ole tehnyt minkäännäköistä omaa tutkimusta tai tarkastellut olemassa olevia muita tutkimuksia. On todella kummallista, että ei ole toteutettu minkäännäköistä tarkastelua, vaikka vaikka olemassa oleva tutkimustieto osoittaa, että tämä muuntogeenimaissi voi olla terveydelle haitallista. Samoin glyfosaatin torjunta aineiden käyttö on todistettu maissa, joissa tätä tuotetta on tarkoitus viljellä Argentiina, Brasilia, Kanada, Kolumbia, Filippiinit, Japani, Etelä-Afrikka ja Uruguay. Ja päätöksenteomme pohjaksi puheenjohtaja kollegat, meillä on ollut juristien kanssa epävirallisia yhteyksiä, juristien, jotka tuntevat tämän lainsäädännön oikein hyvin, ja he ovat vahvistaneet, että tämä komission ehdotus on kyllä hyvin ongelmallinen. Ja siksi kysynkin nyt painokkaasti komissiolta, komission äh, paikalla olevilta edustajilta, miten komissio perustelee sen, että tämä äh, MON 89034 äh, ja 88017 lajikkeiden yhdistäminen saisi luvan kymmeneksi vuodeksi ilman, että uudelleen autorisointi järjestelyjä ja tarkasteluja toteutetaan, vaikka lainsäädäntö niitä vaatii. Eli miten voitte todella kymmeneksi vuodeksi antaa luvan tälle kombinaatiolle? Tätä kysyn komissiolta. Nyt haluaisin kuulla, mitä kollegoilla on sydämellään ja kymmeneltä sitten toimitetaan äänestys. Sitä jo tässä kovin odotankin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Uh, Kiitos. Edustaja Evi. Grazie mille, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Stasia tästä vastalauseen esittelystä. Jälleen kerran olemme yhtenäisiä, kun pyydämme, että ei sallita Euroopan markkinoille tuottavan jälleen yhtä muuntogeenistä maissia. Nyt näemme, että näitä on aivan uskomaton määrä. Junckerin johtama komissio, komissio joka on antanut GMOille entistä enemmän lupia, enemmän kuin edelliset komissiot yhteenlaskettuna. Prodi, Barroso ja Barroson kakkonen yhteensä. Tämä on todella eriskummallinen tilanne. Ja jälleen kerran me esitämme argumentteja, jotka ovat todella vakalla pohjalla perusteltuja verrattuna vastapuoleen, eli eh, luvan myöntävän osapuolen. Olemme todenneet usean kertaan, että tämä on epädemokraattinen menettely. Me emme tätä pelkästään totea. Minä sanon, eh, ja jopa puheenjohtaja Juncker itse on sanonut, että tämä on epädemokraattinen menettely. Ja hän sanoi silloin, että hän kyllä eh, uusi tätä menettelyä. Tämä parlamentti on hylännyt komission ehdotuksen, mutta eihän tämä vapauta komissiota äh, siitä, etteikö asiaa pitäisi käsitellä uudelleen ja korjata tilannetta. Jälleen kerran olemme täsmälleen samassa tilanteessa kuin aiemminkin. Jälleen kerran korostan sitä, mitä kollega jo sanoi. Eli käytetään tieteellisiä perusteluja EFSAsta, mutta nämä todisteet ovat hyvin puutteellisia. Tämän ovat todenneet myös jäsenvaltiot. Jäsenvaltiot eivät ole saaneet määräenemmistöä tälläkään kertaa, jotta hyväksyttäisiin nämä GMOt. Eli sitten annetaan komission tehtäväksi lopullinen päätös. Tällä hetkellä kansalaiset kiinnittävät ovat uskomattomassa määrin huomiota näihin kysymyksiin, GMOihin, tuholaismyrkkyihin, elintarvikkeihin, joita tuodaan markkinoille. Avoimuus, jota kansalaiset vaativat, Kyse on myös kansalaisaloitteesta, esimerkiksi tämän glyfosaatin kieltoon pyrkivä kansalaisaloite. Ja olemme tehneet Eh, ehdotuksen, tai komissio on tehnyt ehdotuksen yleisen elintarvikelainsäädännön uudistamisesta, ja toivon, että parlamentti ei lykkää asian käsittelyä tulevalle kaudelle. Se olisi vakava virhe, kun otamme huomioon miljoonien kansalaisten eh, vaatimukset tällä alalla. Eh, on todettu, että halutaan parantaa tilannetta avoimuuden suhteen, kun kyse on tieteellisten tutkimusten käytöstä, mutta Tällä hetkellä tämä argumentti vuotaa. Se ei ole pätevä argumentti. Komission tulisi ottaa vakavasti huomioon se, mitä kansalaiset vaativat. Ei pitäisi hyväksyä markkinoille tuontia tällä tavalla käyttämällä samoja metodeita kuin aiemmin. Tätä emme voi enää hyväksyä en puhu tämän pidempään haluan esittää vain tällaisen yleisluontoisen argumentin, minkä takia minä itse vastustan näiden eh, tuotteiden eh, markkinoille tuontia. Usein muistutetaan, että eh, GMOt auttavat meitä ruokkimaan maailman, jotta voidaan nälkäongelma maailmanlaajuisesti ratkaista. Mutta todellisuudessa, jos puhutaan aivan suoraan, niin tässä ikään kuin piilotellaan Äh, väärien argumenttien takana. GMOita viljellään tehoviljelyn takia. Se on kestämätöntä. Äh, käytetään valtavasti kemiallisia tuotteita. Tämä on vaarallista terveydelle, ihmisten ja eläinten suhteen ja myös ympäristölle. Eli puhe on todellakin tehomaanviljelyksestä täällä Euroopassa me tuomme valtavasti rehua, GM-rehua muualta maailmasta ja ruokimme sitten viljelyeläimiä täällä Euroopassa tällä rehulla ja tuotamme lihaa, joka usein on tuotettu hyvin halvalla, se on heikkolaatuista ja näin voidaan sitten tämän maailman rikkaassa osassa tyydyttää äh, kysyntä ja tarpeet. Hyvin usein kaikki tämä sitten päätyy loppujen lopuksi elintarvikejätteeksi. Eli meidän tulisi toimia järkevästi ja radikaalisti muuttaa kulutusmallia tämänpäiväisessä elintarvikejärjestelmässä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. En näe muita yhteisesittelijöitä paikalla. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Edustaja Ajuso. Kiitos puheenjohtaja puhun Fjellnerin nimissä, joka pyysi minua käyttämään hänen puheenvuoronsa. Nämä kaksi vastalausetta liittyvät muuntogeenisen maissin eli tuotteiden markkinoinnille saattamiseen, saattamiseen jotka ovat, ovat GMOita. 20, 28. päivää kesäkuuta viime vuonna ja sitten tämän vuoden heinäkuussa pyydettiin näitä lupia. EFSA ei ole havainnut minkäännäköisiä ongelmia, jotka vaikuttaisivat kansanterveyteen taikka ympäristöön. Jos GMO on turvalliseksi todettu, se voidaan hyväksyä. Komissio ei näin ollen ole ylittänyt toimivaltaansa. On äärimmäisen tärkeää käydä tätä keskustelua ja meidän täytyy perustaa päätöksemme tieteelle. Meidän tulee kuunnella EFSA, miksipä meillä muuten olisi tätä viranomaista lainkaan. Samoin tässä vastalauseessa on väitteitä, joita tosiasiat eivät tue. Esimerkiksi se, että glyfosaatin käyttö näiden muuntogeenisten maissien käytön kautta lisääntyisi. Tämä on täysin perustelematon väite ja voidaan myös todeta, että kun nämä maissilajikkeet ovat vastustuskykyisiä tietyille kasvitaudeille, niin tätä varten tarvitaan torjunta-aineita sitten itse asiassa vähemmän me emme voi äh, hyväksyä äh, pseudotieteellisiä väitteitä äh, ja meidän tulee äänestää näitä vastalauseita vastaan. Kiitos. Kiitos edustaja Ajuuso. Kiitos Fjellner, jonka puolesta tämä luettiin sitten edustaja Rova Jolika. Yes, good morning. Hyvää huomenta kaikille. Kiitos paljon puheenjohtaja siitä, että me voimme vastata näihin kahteen vastalauseluonnokseen. Tässä on nyt kaksi maissihakemusta. Yksi on uusi lupa, toinen olisi vanhan luvan uudistaminen ja molemmat pätevät elintarvikkeiden rehukäyttöön, eli eivät viljelykäyttöstä, ei viljelykäytöstä ole kyse. Alkuun haluaisin vakuuttaa teille, että kaikki korostan kaikki menettelylliset vaiheet, jotka on mainittu peruslainsäädännössä, eli GMO-lainsäädäntöä. No näitä säännöksiä seurattiin molemmissa hakemuksissa. EFSA teki erittäin kattavan riskiarvion viidestä muunnostapahtumasta gmo maisen osalta ja se myönteinen päätelmä sitten oli noista mahdollisista vaikutuksista eläinten ja ihmisten ja ympäristön terveyteen – Samalla tapaa EFSA on arvinnut tämän GMO-maissin, jolla tämä uusi tämä uusi, ha, uus, tämän hakemuksen uusiminen, no sehän on todettu aikaisemmin turvalliseksi sen takia, se on saanutkin luvan alun perin, ja ei myöskään tunnistanut mitään uutta tietoa, joka muuttaisi sen alkuperäistä myönteistä kantaa. Kaikki jäsenvaltion kommentit EFSAlle näiden hakemusten yhteydessä on otettu huomioon molemmissa noissa lausunnoissa. Mitään kommentteja ei ollut julkisessa kuulemisessa, jonka komissio aloitti, eli perustuen edellä mainittu molemmat päätökset, niistä äänestettiin 11. syyskuuta 2018 relevanteissa pysyvissä komiteoissa ja ei mitään kantaa annettu siellä ja peri periaatteessa tämä liittyy poliittisiin syihin, ja, negatiivista, ja negatiivista yleistä ilmapiiriä ilmassa näiden asioiden taustalla. Sen takia jäsenvaltiot näin toimivat, joten komitologiasääntöjen ja GMO elintarvikerehu asetuksen mukaan komissio esittelee päätösluonnokset vetomusvaliokunnalle 22. lokakuuta 2018, eli ensi maanantaina. Muutama huoli otettiin täällä esille keskusteluissa Ensinnäkin kasvinsuojeluaineet, jo, jolle nämä gmo ovat vastustuskykyisiä, haluaisin korostaa, että kasvimyrkkyjen hyväksyminen sekä se, että tästä on turvalliset jäännöstasot näille maisseille. No, tähän kohdistuvat relevantit ja lainsäädännöt, joten kasvinsuojeluaineiden lainsäädäntö ja myöskin tämä enimmäisjännetasolaisäädäntö tässä pätee mitä tulee näiden GMO-omiden viljelyyn kolmansissa maissa ja sitten se, miten käytetään kasvimyrkkyjä niissä. No, totta kai päätös sallia tällainen viljelytoiminta, kasvatoiminta ja se, että käyttäisi mahdollisesti kasvimyrkkyjä. No, tämä on täysin suvereni päätös ja se kuuluu näille kolmansille maille pelkästään, eikä tätä voida säännellä EU-lain puitteissa, lainsäädännön puitteissa, mutta haluaisin korostaa, että tuonnit, no koska nyt pitää laittaa nuo enimmäisiä jännetasot, niin kaikki siis tuonnit ovat kyllä, tai niin tuotu tavara on turvallista kuluttajille. No, tässä on pyritty hyllyttämään nämä luvat, kunnes menettely on uudelleen tarkistettu, niin no, haluaisin muistuttaa, että komissio on esitellyt ehdotuksen, jonka myötä saatettaisiin jäsenvaltioille se, että ne rajoittaisivat GMO, eli niin tarvitaan rehujen tuontia alueelleen. Ehdotus hylättiin parlamentissa ja jatkossakin haluamme käydä keskustelua neuvostossa asiasta. Lisäksi keskusteltiin tutkimusten ja tietojen avoimuudesta. Haluaisin taas muistuttaa, että komissio on kunnianhimoisen etuksen tästä antanut, että lisättäisiin siis avoimuutta riskien arvioinnissa, jota tehdään EFSassa – ja ehdotus on tällä hetkellä neuvoston ja parlamentin käsittelyssä. Ja komissio haluaa tässäkin jatkaa keskusteluja. Loppuun sanoisin, että korostaisin sitä, että ei ole syytä sille, että vedettäisiin pois nämä päätösluonnokset, koska GMO-lainsäädännön tekstejä on seurattu tarkkaan ja komission valtuudet noudattivat täysin tai siis niitä noudatettiin täysin molemmissa tapauksissa. Lopuksi halusin mainita, että parlamentin tarkasteluvalta on ratkaisu kysymys siihen, josko tuo luonnossäännös ylittää tätä säännösvallan, joka on tarjottu perusasetuksessa, kuten juuri sanoin, näin ei ole käynyt kuitenkin. No, toivon, vaikka komissio ei pidäkään perustella tätä päätöstä, tämä pidemmällä kuitenkin siis toivon, että Nämä selitykset helpottavat huolenaiheitani. Kiitos. Well, thank you very much to all... Kiitos kaikille, jotka osallistuvat keskusteluun. Nyt pidämme lyhyen tauon, kunnes äänestämme sitten kello 10.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

Yeah.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

Good morning everyone, if you can... Huomenta kaikille. Voisitteko istutua? Äänestyskortit kehiin ja aloitetaan äänestykset. Okay, the first vote. Ensimmäinen äänestys on tämän liittyy toimielinten neuvottelun väliaikaisen ja aiheena on Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti. Koneäänestys. Äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme vastalauseesta. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause siis muuntogeenisestä maissista NK603 ja niin edelleen. Koneäänestys äänestys alkaa. And it is. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme taas vastalauseesta. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause muutoksen maisesta MON 87427 ja niin edelleen. Koneäänestys alkaa. You wanted to say something? Halusitteko sanoa jotain, edustaja Görling? Korttini ei toimi. Eli en voi äänestää. Minä yritin ja, mutta kortti ei toimi. Selvä, eli kirjaamme sitten äänenne. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. And it is adopted. Hyväksytty. Now we vote on a draft opinion on the interim report on... Sitten sitten väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 vuosille parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Aloitetaan tarkist- äh, muutosehdotus yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 11 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkoitus 35, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Mrs. Gerling, you are... Edustaja Gerling. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Edustaja Girling äänesti vastaan. Näin ollen se on hylätty. Kompromissi Viisi. Tähän on suullinen tarkistus esittelijältä. Näette suullisen tarkistuksen, haluatteko esitellä sen edustaja Belet, ette? Olkaa selvä, olkaa hyvä. Mention, uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mainitsen vain, että haluaisimme jättää pois viittauksen EEA-han ja toiseen virastoon, koska kompromississa kaikki tämä on huomioitu. Eli ei tätä tarvitse kahteen kertaan sisällyttää. Olemme keskustelleet asiasta muiden varjojen kanssa. Selvä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Selvä. Sitten äänestämme kompromissista viisi. Suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan. Niin, mutta teidän pitää saada neljä kannattamaan tuota vastustusta. Suullinen tarkistus vai äänestä, vastustatteko sitä? No, sitten äänestämme ilman suullista tarkistusta. Edustaja Pieka, te olitte ainut, joka nosti käden sen takia. Ajattelin, että vain yksi, joka vastustaa sen takia jatkoin eteenpäin. Haluatteko sanoa jotain, edustaja Piekka? Niin. Uh, Anteeksi minun virheeni. Jotain puolaksi. No, Olen sitä mieltä, että kun kompromissi on rakennettu ikään kuin, niin tarkistuksen jättäminen äänestyksen aikana ei tulisi kyseeseen. Oltaisiin voitu tarkistaa, että kun työstimme kompromissia, koska tuona, silloin se olisi ollut selkeämpää No kyllä tämä normaalin tarkoituksen kohdalla ok, mutta kompromissin kohdalla, jos nyt sitä aletaan rukkaamaan tässä kohtaa, niin sitä ei voida hyväksyä. Kiitos. Haluatteko vastata? Mielelläni. Tämähän ei ole esittelijän ehdotus, vaan toisen parlamenttiryhmän ehdotus, jonka olemme ottaneet huomioon ja siitä keskusteltiin eilen muiden ryhmien kanssa. Ei tämä ole mikään iso kysymys, pikemminkin pieni. Oikeastaan tämä on kielellinen asia. Me viitamme kaikkiin virastoihin. EFSA and EMA, it's in the compromise. Tämä on mukana kompromississa olempana. Ja vain kaksi virastoa on nyt sitten sisällytetty tähän, ja se ei ole minusta oikein. Eli täytyy mainita kaikki virastot, eikä vain kahta. Mutta ne, on kyllä katettu, kun katsotte kompromissia. Kaikki virastot on katettu, ja tästä on keskusteltu myös SND ja muiden ryhmien kanssa. Tämä on pieni kielellinen kysymys. Tämä nousi esille toisen ryhmän ehdotuksen yhteydessä. Ei tämä ole minun ehdotukseni, me otimme sen vain huomioon. Niin no, kollegat eivät vedä takaisin näköjään vastustusta pidät. Vastustatte Vai siis, mitä nyt teette? Vastustatteko suullista tarkistusta vai ette? Montako nyt vastustaa suullista tarkistusta? Nostakaa kättä. Selvä. Sitten asia on hoidettu. Äänestämme kompromista viisi ilman suullista tarkistusta puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 63 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. äänestys, koneäänestyksen äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy hyväksytty. Now we vote. Sitten seuraava äänestys, joka koskee kuorma-autojen tai siis raskaiden hyötyneuvojen hiilidioksidipäästönormeja 24 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi. No tarkistetaan. Sanoiko joku, että pyytää tarkistusta? tarkistamista. Siis tämä kompromissilla tarkistetaan. Äänestys alkaa, päättyy. Hyväksytty. Sitten mennään sivulle 4. Tarkistus 181 puolesta. 181 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 3a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sivu 7 kompromissi 2a puolesta kaksi a puolesta Compromise to A. Kompromissi 2A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Ja se päättyy. Hyväksytty. 29 tarkistus puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Sanoisin hylätty, mutta olin väärässä aikaisemmin. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja se on hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 2b puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. sivu 11, 229 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 226, tran 28 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten erilliset tarkistukset. 222, 3 ja Tran 27 puolesta. Sivulla 12 sanoi puheenjohtaja, koska kompromissi hylättiin, meidän pitää äänestää kustakin tarkistuksesta. Eli aloitetaan 222 ja 3 ja Tran 27 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sitten 227, 365 ja 373 yhdessä puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 228, 230, 368 ja 370 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 369, 371, 2 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 2.19 raukeaa. Ko, kyllä. 2.18 Etran 2.6 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 2.19. anteeksi mikä, 2.17 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tran 2.9 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten sivulle 17, 36 tarkistus puolesta, 36 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kompromissi Sosialistit olivat puolesta vai vastaan? No, EPP-sosialistit vastustavat. Haluatteko vielä tarkistaa? 36. Tarkistetaan, äänestys alkaa. We check 36, the vote is... 36, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 4a puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Sivu 19 kompromissi 4b puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 4c puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan ja hyväksytty. 358 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. EPP puolestako? Tarkistetaan. Se ei ollut selvää, mitä äänestitte. Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 315. Äänestys alkaa. And it is uh, closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 3.16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 3.16. Äänestys alkaa. It's probably the same, but... Lienee sama, mutta äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 8a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8b puolesta, siis se raukeaa. Kompromissi 9, sivu 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 tarkistus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. The next one falls. Seuraava raukeaa. Sitten tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näistä seuraavista ei tarvitse äänestää. 3, 5, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361, 62 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 363 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 364 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 366 ja 67 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Siirrytään sivulle 32. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sivu 37. Tarkistus 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta. Vastaan. SD puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4. Tarkistus 4. Tuleeko 76 äänestä, mutta Tran, van, Tran 1 hyväksyttiin. Eli vain ensimmäisestä osasta. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 5 ja tran 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 6. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 78-79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taisinpa hypätä vahingossa Tran nelosen yli, eli Tran neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tran seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 ja Tran 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 101, 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 16 ja 108 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 13 vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys se toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siinäkö se? Joten äh, näin päättyvät äänestyksemme tältä erää. Ja seuraava esityslistan kohta on tohtori Bernard Urlin kuuleminen, EFSAn johtajan kuuleminen. Kyse on hänen mandaattinsa, hänen toimikautensa uudistamisesta. Hän on paikalla, joten äh, tässä nyt äh, viisi minuuttia. Tohtori Urla on paikalla ja todella käynnistämme kuulemisen viiden minuutin kuluttua, joten jäättehän kuuntelemaan.

Okay. Let's start the... Aloitetaan tai jatketaan kokousta. Bernard, to, tohtori Bernard Ull, EFSA, toimitusjohtaja, on täällä. Kuulemme häntä jatkamista varten. Ja johtokunta päätti nimittää tohtori Ulmin toista kautta varten. Kokouksessa otettiin 10. lokakuuta. Tohtori Bernard Ull nimitettiin valittiin EFSAn toimitusjohtajaksi kesäkuussa 2014 ja hän oli toiminut varapääjohtajana seitsemän kuukautta sitä ennen. No, jäsenet hän tuntuvat etten hyvin tohtori Ulmin, tämän takia halusimme nyt käyttää yksityistä menettelyä kuulemista varten ja arviointia varten. Näin ollen pidämme siis se ihan tavanomaisen keskustelun, eikä nyt ole mikään varsinainen kuuleminen kyseessä, siis sen takia yhdistimme tämän päivän kuulemisen tuohon olemassa olevaan vuosittaiseen keskusteluun, jota käydään viraston kanssa. Eli nyt teillä on tilaisuus myös keskustella viraston työohjelmasta ja strategisista tavoitteista vuoteen 2020 asti. Sen pitemmittä puhetta annan puheenvuoron tohtori Urlille. Tervetuloa hän pitää alustuksessa sen jälkeen menettelymän puhujan listaa. Eli ilmoittakaa, jos olette käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin tohtori Urlo, olkaa hyvä. Very much and, uh, good morning from my side. Kiitos. Hyvää huomenta, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitos siitä, että olen saanut kutsun tulla vieraaksenne valiokuntaan. Ja minulla on mahdollisuus pitää alustus ennen kysymyksiin vastaamista. Minulla on kunnia olla paikalla viran uusinta nimityksen tiimoilta, kun kyse on mahdollisesta jatkokaudesta viidelle vuodelle toimitusjohtajan ominaisuudessa. Haluaisin palauttaa muistinne, vaikkakin tiedän, että tämä varmasti teillä on muistissa. Mikä onkaan EFSAn päätavoite, päätehtävä? Toimimme neuvonantajina poliitikoille – jotta tarjoamme parasta mahdollista tietoa elintarviketurvallisuudesta, eläinten hyvinvoinnista, kasvien terveydestä ja mahdollisesti, mahdollisesti esiin nousevista riskeistä. Tämä on tieteellisen työmme ydin. Miten me sitten voimme tarjota tätä äh, tietoa kansalaisille ja poliitikoille. Me teemme tieteellisiä katsauksia elintarvikeketjun riskeistä, biologisista riskeistä, Äh, työstämme myös äh, kasvien terveyteen liittyviä kysymyksiä. Teemme myös äh, turvallisuusarvioita ennen luvan myöntämistä. Laadimme myös vuosikertomuksia. Sekin on tärkeä osa työtämme esimerkiksi tarjuntajäämistä, mikrobilääkeresistenssistä ja niin edelleen. Paljon tästä työstä toteutetaan myös muiden virastojen kanssa yhteistyössä, Tukholman viraston kanssa ja Lontoon lääkeviraston kanssa esimerkiksi. Niin ikään arvioimme myös nousevia riskejä. Pyrimme ennakoimaan mahdollisia tulevia riskejä elintarvikeketjulle ja tunnistamaan sellaisia toimia, joilla niitä voidaan sitten torjua. Tärkeää on myös viestiä äh, oikea-aikaisesti, luotettavasti, äh, käytännönläheisesti sekä riskinhallinnoijille että myös kuluttajille. Jos palaan ajassa taaksepäin muutaman vuoden, niin huhtikuussa 2014 Envivaliokunnan äh, viimeisimmässä kokouksessa teitä edeltävällä kaudella parlamentissa Strasbourgissa järjestettiin kuuleminen, jossa olin kuultavana tähän tehtävään ja silloin lupasin työstää neljää pääaihetta. Ensinnäkin, että tiede, pohja saadaan kuntoon, EUn riskinhallinta-agendan koostaminen e, sekä lupasin myös lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja muuttaa viestintäkenttää. Onko EFSA sitten päässyt tavoitteisiin näiden lupausten suhteen? Nostan esille muutamia seikkoja, en tietenkään voi mennä kaikissa aiheissa yksityiskohtiin. Ensinnäkin tiedeperusta. Saatiinko tiedeperusta vakalle pohjalle? Neljän ja puolen vuoden aikana EFSA on antanut yli 2000 tieteellistä lausuntoa, yli 2000 lausuntoa, 99, jotakin prosenttia ilman mitään kiistanalaisia kohtia. Jokunen kiistanalainenkin kohta oli, mutta suurin osa on otettu käyttöön elintarviketurvallisuuden parantamiseksi Euroopassa. Meillä on myös pitkän aikavälin ohjelmia, esimerkiksi elintarvikkeiden lisäaineet, tuholaisaineet. Työstämme myös kiireellisiä ohjeistuksia, jos vaikkapa on hätätilanne. Esimerkiksi Ebola-viruksen suhteen olemme toimineet kiireellisesti. Sitten käsittelemme myös eläintauteja. Me kaikki tiedämme esimerkiksi ähm, lintuinfluenssatilanteen ja afrikkalaisen sikaruton tilanteet. Työstämme myös kasviterveyteen liittyviä kysymyksiä. Ei pidä unohtaa Xylella fastidiosa-virusta, olivipuittersairautta ja myös sitä, että pyrimme samanaikaiseksi uuden paremman kasviterveysjärjestelmän. Niin ikään työstämme ohjeistusasiakirjoja, jotka toimivat välineenä riskinhallinnassa. Niissä kuvaillaan, miten riskinhallinnassa edetään ja käytännössä toimitaan. Näitä asiakirjoja on melkomoinen kirjo. Mainitsisin näistä vain kolme. Yksi liittyy epävarmuutta riskihallinnassa. Miten käsittelemme epävarmuutta tieteellisesti? Tämä on ollut tiedekomitean valtava työsarka. Teemme työtämme myös tiedon pohjalta, näytön pohjalta, eli miten näitä kysymyksiä käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa, akateemisissa piireissä, miten voimme näytön pohjalta lähestyä näitä kysymyksiä. Ja kolmanneksi sitten biologinen relevanssi näiden vaikutusten suhteen. Onko tiede nyt sitten ajan tasalla? Jos menemme Euroopan ulkopuolelle, niin joskus todella näin tehdään. Eli tapamme vastakumppaneita Kiinasta, Japanista, Yhdysvalloista, Uudesta Seelannista. Saamme hyvinkin myönteistä palautetta työmme teknisestä, äh, tieteellisestä tasosta. Jotkut sanovat, että he käyttävät EFSAn tekemää työtä myös omassa oikeudenkäyttöjärjestelmässään. Eli näin ollen EFSAn tekemä työ on todella hyödyllistä ja oikea-aikaista. No sitten Euroopan parlamentin rooli. Mielestäni vuonna 2002 tehtiin hyvä päätös, järkevä päätös, kun te ja neuvosto hyväksyitte lainsäädäntöä niin, että luodaan pieni virasto. Nyt se on Parmassa, siellä on 450 äh, henkilökunnan jäsentä ja saatiin sitten laaja tuki jäsenvaltioilta. Tämä malli siitä, että jäsenvaltioilla on asiantuntijoita, joita sitten lainataan äh, virastolle vapaaehtoisesti, on mielestäni äh, äh, halpa joustava malli verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltain malliin. Jos katsotaan tilannetta 15 vuotta sitten, niin on aika uskomatonta, mitä on saatu aikaiseksi vain 20 äh, miljoonalla eurolla vuositasolla. Jos katsotte Yhdysvaltain elintarvikeviranomaista, äh, vastaavia viranomaisia, niin siellä budjetti on 5-10 miljardia dollaria. Nämä ovat valtavia organisaatioita, yli 10 000 tuota työntekijää. Me olemme pieni organisaatio, voimme tehdä tätä työtä vain sen takia, sen ansiosta, että asiantuntijat ovat niin innostuneita, joita jäsenvaltiot meille lähettävät. On hienoa nähdä asiantuntijoiden omistautuminen aiheelleen. Täytyy todella kiittää asiantuntijoita heidän vapaaehtoisesta panoksestaan työhömme. Olemme täällä poliittisella areenalla. Kyse on todella Euroopasta itse teossa. Robert Schuman puhui Euroopan rakentamisesta, ei niin, että on vain yksi tärkeä suunnitelma, vaan niin, että toteutetaan integraatiossa pienempiä, konkreettisempia hankkeita. Asiantuntijamme tekevät juuri tämän esimerkin kaltaista työtä. No sitten toinen kysymys. Olemmeko rakentaneet riskinhallinta-agendaa? Kyllä, yhdessä jäsenvaltioiden sisarjärjestöjen kanssa – yhteyspisteiden kanssa jäsenvaltioissa ja nyt todella työstämme yhteisiä hankkeita, joissa käsitellään virustartuntoja, kampylobakteerikysymyksiä, kalatauteja ja niin edelleen. Tässäkin haluan kiittää jäsenvaltioiden kumppaneita niin, että olemme saaneet heidän jatkuvan tukensa EFSAlle ja Euroopan hankkeelle. Kolmanneksi avoimuus, riippumattomuus, läpinäkyvyys. Pyrimme avoimeen EFSAan jo vuodesta 2014 lähtien ja tarkoitus oli eh, toimia niin, että metodit ja työskentelytavat ovat avoimia niin, että muut voivat myös arvioida ja toistaa eh, tieteellisiä tuloksiamme. Yli 35 tointa on täytäntöön pantu tieteellisen hallinnan alalla ja meillä on myös uusi riippumattomuuspolitiikka. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja ympäristövaliokuntaa erityisesti kriittisestä tuesta tässä työssä, kun olemme laatineet nyt oikean muotoisen äh, politiikan EFSAan. Parlamentti on osoittanut myös luottamusta vuosittaisessa vastuuvapausmenettelyssä, kun ajatellaan transaktioita, budjetin äh, toteuttamista, hallintoa. Olemme saaneet puhtaan merkinnän aina kaikkien viiden viimeisen vuoden aikana vastuuvapauden näkökulmasta sekä ENVI-valiokunnassa että budjetin valvontavaliokunnassa. Olemme myös toteuttaneet uutta sidosryhmäpolitiikkaa. Yli sata organisaatiota on nyt rekisteröity EFSAn sidosryhmiksi. Tässä on toimittu laajemminkin, jotta saamme vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tämä lähestymistapa on mahdollistanut parlamentin kanssa aika lailla ainutlaatuisen aloitteen. Me olemme tässä kumppaneina edistämässä terveyttä, keräämme tietoa, jotta ymmärtäisimme paremmin tautien taustat ja esimerkiksi sen, mille eh, mehiläiset ja mehiläiskennot altistuvat. Olemme saaneet eh, parlamentilta mandaatin työstää näitä mehiläisalan kysymyksiä ja Hiljan olemme saaneet parlamentilta mandaatin työstää esimerkiksi ähm, kaninin kasvatukseen liittyviä terveyskysymyksiä. Parlamentti ja EFSA tekevät läheistä yhteistyötä ja tämä on äh, edellinen esimerkki sitä juuri osoittaa. Avoimuushan ei ole tavoite sinänsä, vaan oikeastaan se on ennakkoehto todelliselle äh, vastuulle ja tilivelvollisuudelle. Siihen me pyrimme niin, että Euroopan parlamentti ja kansalaiset voivat pitää meitä tilivelvollisina siitä, mitä me teemme ja miten käytämme veronmaksajilta saatua budjettia. Viestinnässä meillä on viime vuosina ollut suurimmat haasteet. Miten äänemme kuuluu, kun toimijoita on niin paljon ja osa toimijoista käyttää melkomoisia kuulokkeita saadakseen viestinsä kuuluviin. Me toimimme rationaalisesti, haluamme toimia selkeästi, johdonmukaisesti viesteissämme ja teemme yhteistyötä riskinhallinta viranomaisten kanssa ja EU-viranomaisten kanssa. Kun pidämme kaiken tämän mielessämme, niin voimmeko olla tyytyväisiä tehtyyn työhön? Sanoisin kyllä ja ei. Voimme sanoa kyllä, koska, koska EFSAn työ on tarjonnut huomattavan panoksen siitä näkökulmasta, että meillä on Euroopassa kaikkein korkeimmat elintarvikestandardit. Äh, ja täytyy muistaa, että viennissä elintarviketeollisuus on maailman huippulaatua. Elintarvikelainsäädännön käyttöönoton jälkeen viidessä vuodessa olemme päässeet paljon korkeammalle elintarviketurvan tasolle ja kriisivalmiustasolle. Tämä näkyy myös refit toiminnassa ja tämä on vahvistettu myös sidosryhmien parissa vastaan myös ei. Emme voi olla tyytyväisiä, koska edelleenkin meillä on liikaa eh, elintarvikkeisiin liittyviä sairauksia, mikrobi, eh, lääkeongelmia, vain muutamia ongelmakohtia mainitakseni. Me emme ole aina onnistuneet EFSassa, kun olemme pyrkineet viestimään tieteestä mm, luottavalla tavalla. Emme ole voineet olla aivan niin avoimia kuin olisimme halunneet tästä näkökulmasta. Haluan tässä yhteydessä kommentoida äh, viimeaikaista kehitystä. Suhtaudumme komission avoimuusaloitteeseen, kestävyysaloitteeseen hyvin myönteisesti, kun kyse on riskihallinnasta. Näin saisimme oikeusperustan ja tarvittavat resurssit, jotta voimme ottaa huippuharppauksen kohti avoimuutta mitä aikaisemmin lainsäätäjä hyväksyy tämän ehdotuksen, niin sen parempi se on meidän työmme kannalta. Odotukset ovat olleet hyvin korkealla. Haluamme tiedolle paremman saatavuuden. Olisi harmi, jos EFSA ei voi täyttää odotuksia tältä osin. Toisaalta ymmärrämme hyvin, että parlamentin prosessi vaatii aikaa, jotta todella saadaan laadukas tulos aikaiseksi. Tämän me ymmärrämme ja tunnustamme. Me emme ole lainsäätäjiä, me olemme tavallaan tässä vain kohteena, työkohteena. Mutta pyytäisin kuitenkin, että pidätte tätä aihetta painopistealueena. Ei niinkään EFSAn hyvinvoinnin kannalta, vaan pikemminkin niin, että voimme täyttää kansalaisten odotukset lisääntyvän avoimuuden ja tuotearvio, tuoteturva-arvioiden suhteen. Haluan kiittää teitä ponnisteluista tässä aiheessa ja kiitän teitä myös sitoutumisestanne sen suhteen, että saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Saanko vielä kaksi minuuttia puheenaikaa? Kiitos puheenjohtaja. Mitkä ovat sitten tulevien vuosien suurimmat haasteet? Resurssit, budjetin ja asiantuntijuuden saralla varmasti olette samaa mieltä. Uskon, että suurin osa teistä on samaa mieltä, että EFSA ei pääse tavoitteeseen nykybudjetilla. Se ei ole mahdollista. Eli resurssit on haaste. Sitten tieteellinen kompleksius luonnollisesti on haaste kun mietimme synteettistä biologiaa, kemian alaa, kemikaaleja. Yhteiskunnan huolet sinällään ovat äh, haaste. Tieteellinen viestintä myös on haaste. Ja meidän täytyy myös valmistautua tuntemattoman tulevaisuuteen. Miten voimme valmistautua tähän? Tarvitaan valtavasti aloitteita, jotka liittyvät EFSAn tulevaan strategiaan äh, MFF-syklin seuraavassa vaiheessa, aina vuoteen 2027 saakka. Haluamme vastata näihin haasteisiin eh, ikään kuin rajattoman yhteistyön kautta. Voi olla, että tämä ei kuulosta kummoiselta, mutta uskon, että parlamentin yhteistyön avulla me pääsemme tähän eh, tulevaan tavoitteeseen. Jäsenvaltioiden, tytär organisaatioiden ja virastojen avulla, jotka raportoivat työstään Envi-valiokunnalle, voimme rakentaa jonkinlaisen virtuaalisen terveysalan viraston. Tässä varmasti ympäristövaliokunta voi olla hyödyllisenä apuna. Tarvitaan luonnollisesti myös komission yksiköitä, eri pääosastoja, Euroopan parlamenttia. Meidän on tehtävä yhteistyötä. Me olemme teidän apunanne antamassa teille neuvoja. Sitten täytyy muistaa myös globaalit kumppanit. On varmistettava, että suhtaudumme globaalisti riskin hallintaan, arviointeihin, elintarvikkeiden ja rehujen suhteen. Meidän on otettava oppia myös siitä, mitä yhteiskuntatieteissä on saatu aikaiseksi. Meidän on voittava hyötyä myös teknologian e- edistyksestä, digitalisaatiosta, automatisaatiosta ja niin edelleen. Tässäkin tarvitaan yhteistyötä. No, resurssien suhteen palaamme teidän pakeillenne ja pyydämme korkeampaa budjettia jatkossa EFSAlle. Nyt jo toistan hieman omia puheitani. Suurin osa teistä on sitä mieltä varmasti, että emme voi yhteiskunnan vaateisiin vastata nykybudjetilla 80 miljoonalla. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo ja kunnia olla tehnyt yhteistyötä kanssanne viimeisten vuosien aikana olemme käyneet kiivaitakin keskusteluja, joskus varsin tunnepitoisin argumentein, mutta tässäkin tilanteessa, näissäkin tilanteissa minulla on aina ollut se tuntemus, että meitä yhdistää yhteinen tavoite. Kansalaisille haluamme tarjota elintarviketurvallisuutta. Minulla on ilo jatkossakin tehdä tulevina vuosina kanssanne yhteistyötä ja mielelläni vastaan kysymyksine. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Tohtori Urla, nyt sitten EFSA yhteishenkilömme edustaja Ajuusso, mutta hän nyt puhuu edustaja Dela Een kautta, joten olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, artedustajat ja kollegat. Nyt siis puhun Rova Ajuuso nimissä, kun puhun tohtori Urille. Hän ei päässyt paikalle, siis Ajuuso. Herra Url, ensinnäkin tervetuloa Envivaliokunnan kokouksen onnittelut pahoittelut siitä, että teidät nimitettiin nyt sitten johtokunnassa. Eli että siis uusittaisin tämä toimikautena. Kiitos ponnisteluistanne. Olette yrittäneet tehdä tunnetuksi tätä työtä, jota tehdään virastossa, mutta kiitos myös tiedotustyöstä, jota on tehty. Se on pyritty saamaan ymmärtämään tarkemmin sitä, miten tämä virasto toimii. Teidän työnne on merkittävä ollut nyt toimitusjohtajana ja olette hoitaneet hankalia tilanteita joita virasto on kohdannut lisäksi. Varmasti jatkatte sitä, että jatkossakin parannetaan viraston työtä, kun tämä mandattinen jatkuu, jos siis tämä vahvistetaan. Lopuksi kysymys, yksinkertainen kysymys, mutta kuitenkin tärkeä sellainen, ottaen huomioon eri haasteet, joita EFSA kohtaa jos nyt teille myönnetään toinen mandaatti viideksi vuodeksi, mikä tulee olemaan painopistealueenne, prioriteettinne? Kiitos. Kiitos teillekin. Nyt otetaan vastaan puheenvuoropyyntöjä. Menettelymän puhujalistaa siis aloitetaan. Täällä osa pyysi jo puheenvuoroa. Edustaja Potsch. Olkaa hyvä ensimmäisenä. Um, uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa tohtori Urlin tervetulleeksi. Ei ole epäilystäkään siitä, että te olette oikea henkilö, hyvä henkilö tuona viraston johtoon. Te olette henkilökohtaisen sitoutumisenne tuohon työhön osoittanut meille usean kertaan ja myös pätevyytenne siihen, joten minä toivon, että teidän nämä toimikautenne pidennys hyväksytään. Tosiaan olisin kyllä hiukan odottanut teiltä puheenvuorossanne huomioita paitsi menestyksestä, myös ehkä jostain vastoinkäymisistä tai epäonnistumisista, joita EFSA on kokenut. Meitä täällä parlamentissa varmaan kiinnostaisivat myös teidän epäonnistumisenne ja mitä erityisesti näistä erheistä ja virheistä EFSassa on opittu. Otellaan vaikkapa makkeutusaineiden arviointia tai glyfosaattikäsittelyä. Miten arvioisitte näitä? komissiohan on teitä kyllä painostanut EFSassa uudelleen arviointeihin. Esimerkiksi tuo Syngenta-arviointi, joten voisitteko avata tätä meille ehkä hiukan vielä enemmän. Sitten vielä tällainen kahtalaisuus, kaksinkertaisuus, kun ajatellaan lupamenettelyjä, arviointeja, ja muita. I mean that uh, by one agency, the pesticides... Todella. Kun esimerkiksi biosideja arvioidaan, niin minun mielestäni tässä on tiettyjä kummallisuuksia, päällekkäisyyttä ja eh, kahta samanaikaista eh, toimintaa tämä voi olla hämmentävää paitsi Euroopan parlamentille myös suurelle yleisölle. Haluaisinkin kuulla teidän huomioitanne tästä. Olen kovin äh, tyytyväinen siihen, mitä sanoitte GFO-ehdotukseen liittyen, koska luonnollisesti, niin kuin ne äh, niin esittelijäkin varmaan tulee tästä puhumaan, luonnollisesti tässä tarkoituksena on se, että tarkastellaan näitä kahta vaihtoehtoa. Vaikka pyykin pesussakin on kaksi vaihtoehtoa. Joko voi ase hoitaa hyvin taikka kunnolla. E, e, hyvin taikka nopeasti. Kunnolla tai nopeasti. Nämä kaksi vaihtoehtoa. Eli olette kovin diplomaattinen, mutta haluatteko, että asia hoidetaan mieluummin ää, hyvin, kunnolla vai nopeasti? Thank you very much, Meisner. Kiitos edustaja Meisner. Kiitos puheenjohtaja. Äh, ja Tervetuloa vieraksemme, tohtori Url. Kiitos puheenvuorostanne. Pari vuotta sitten edustaja Ajuson kanssa kävin EFSassa parikin kertaa vierailulla ja minua kyllä kaikki niin todella vakuutti myös tiedemiehet, joiden kanssa saatoin käydä keskusteluja, osoittautuvat kyllä hyvin riippumattomiksi. Minä olen todellinen EFSA fani. Minä olen aina voinut luottaa EFSAan ja pidän kyllä EFSAa hyvin tärkeänä toimijana nyt itsestänne totesitte, ja minä kyllä pidin tätä aika itsekriittisenäkin, niin sanoitte, että ehkäpä viestintä todella antimikrobilääkeresistenssistä ei ole onnistunut ihan täydellisesti. Mitä olisitte voinut tehdä mielestänne paremmin? Mitä tarkoititte, kun sanoitte, että viestinnässä ette ehkä olleet ihan parhaimmillanne? Ensimmäinen kysymykseni ja sitten toinen äh, kysymys, joka meillä valiokunnassakin on tullut esiin, liittyy juuri avoimuuteen, läpinäkyvyyteen. Tarvitsisitteko te lisää rahaa avoimuuden lisäämiseen vai kuinka tämä onnistuisi? 80 miljoonaa on paljon, sanoitte näin ja selvähän tämä on. Paljonko te sitten tarvitsisitte oikein? No, ei täällä nyt mitään huutokauppaa äh, käydä siitä, kuinka paljon rahaa kukakin äh, saa, mutta äh, mikä olisi sitten oikea rahoitustaso niin, että saisitte todella palveltua Euroopan kansalaisia? Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Edustaja Hoisling. Ja, herr Ull, vielen Dank für... Kiitos herra Url, että tulitte paikalle. Kiitos alustuksesta. Samaa mieltä siitä, että EFSA on se instituutio, että sitä haluamme vahvistaa. Viime aikoina emme välttämättä ole kantaneet korkeamme kieto siihen, että olisi ollut hyvin neutraali kanta, eli toimi varmasti. Eli no, ei välttämättä tosiaan ongelma, mutta kuitenkin olette ESSAn pomona monissa asioissa esittäneet kantoja jotka no, ovat olleet kiistanalaisia. Sanoitte, että glyfosaattipäätöksissä olisi ollut taloudellisia etuja. Sitten puhuitte Facebook-tieteestä. Nämä ovat asioita, jotka jos nyt niin voi suhtautua vähän kriittisesti, niin nämä pitäisi muuta vähän varovaisemmin. Sitten olette haastattelun Itävaltaisessa lehdessä. Siinä sanoitte, että luomuviljely ei voisi ruokkia maailmaa. Tarvitaan tehomaanviljelyä. No, teollisuus pitää tästä. Ja sitten geeniteknologi sanoi, että samassa haastattelussa, että geeniteknologia on hyvä keino, hyvä tapa toimia. Sitä pitää vain pystyä selittämään paremmin. Nämä ovat lausuntoja, jotka voitaisiin saada mistä tahansa teolliselta julkaisulta sellaisenaan. Ja jos sitten kysyisi kulta, oletteko todella neutraali mielestänne? Onko hyvä, kun se päätöksiä tehdään, kun kiistanalaisia, että ilmaisitte kantanne tällä tapaa? Tämä saa aikaan epäluottamusta, sanon se suoraan. Ja on kysymys, kun tulevina vuosina, no tässä kysyttiin jo virheistä, eli jälkikäteen näettekö tämä? nämä nyt sitten kannanottoina, joita ilmeisesti toisin ehkä, vai tuletteko jatkamaan samalla linjalla, koska EFSA tietysti elää myös siitä, että se nauttii kaikkien luottamusta ja on epäluottamusta, se pitää myös sanoa selvästi, koska ilman sitten kantaa hyvin poliittisesti. Geeniteknologiakanta ei nyt johda siihen, ja sen ilmaiseminen ei johda siihen, että viraston päätöstä pidettäisiin neutraalina. Tätä pitää nyt sanoa selvästi. Eli miten määrittelette roolin tulevina vuosina, tuotteko jatkossakin tällä tapaa myös poliittisesti argumentoimaan, vai tuletteko suhtautumaan varauksellisemmin, varautuneemmin ja neutraalimmin? Ja mitä EFSA tarvitsee tulevina vuosina, tästä puhuitte jo selvästi, sanon tämän vielä nyt sitten, jos ajatellaan avoimuusdirektiiviä. No puolamme vihreänä sitä, että tämä nyt nopeasti myös tämänkin mielessänne viedään eteenpäin. Eilenhän tästä oli myös kokous, mutta sitten on ongelma, josta me kaikki samaa mieltä, jos komissio nyt sitten juuri ne loppua haluaa muuttaa tai vielä eteenpäin, niin sitten meillekin tulee paljon painettavana jotakin täytäntöön Kuitenkin minusta olisi hyvä, että ennen vaaleja tässä toimittaisiin, mutta kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tämä liittyy paljon rahaan ja avoimuus on erittäin tärkeää ja ratkaisevaa, jotta ihmiset myös sitten jatkossakin luottavat teidän virastoon. Sitten vielä yksi asia, kysymys, joka minulla on ollut esillä monissa päätöksissä viime vuodet, että Eikö tässä nyt hieman poiketta tästä varovaisuusperiaatteesta, elämäntavaisuusperiaatteesta ja mennä tällaisiin riskilästymistapaan? Eli että pohditaan nyt riskien hallinnoinnista enemmänkin. Tämä minun hieman huolestuttaa monissa EFSAn lausunnoissa tekstissä. Oletteko eri mieltä, että tämä tapa säilyy, toimintapa säilyy, koska meistä tämä periaate pitää säilyttää. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Miljor. Ja ganz herzlichen Dank, Frau Voss. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tohtori Ulla, kiitokset siitä, että olette tullut vieraaksemme äh, ja erityisesti tuosta äskeisestä esityksestänne ja että nostitte esiin samoja asioita kuin äh, toimeen astuessanne. Kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan Eurooppaa, Euroopan unionia, se voi olla hyvin tyytyväinen siihen, että sillä on EFSA, että elintarviketurvallisuuden taso Euroopassa on hyvin korkea. Pitäisin oikein hyvänä teidän toimikautenne jatkamista. Ja mielestäni eurooppalaiselle virastolle on myös hyvä, jos sillä on karismaattinen johtaja, jos vaikka tämän näin voisin diplomaattisesti muotoilla – puhuitte, puhuitte asiasta, niin itse olen myös EFSassa käynyt vierailulla. Asia, joka hiukan on minua pohdituttanut, eli asiantuntijat jäsenvaltioista, EFSAn ydin, toimiala ja ylipäätään teidän arviointinne No, asiantuntijat valtiosta ovat samaan aikaan tietenkin ratkaisu, mutta myös ehkä ongelma. E, olisiko teillä joitain ajatuksia siitä, miten tosiaan asiantuntijat saataisiin mukaan tähän työhön illolla, että jäsenvaltiot ehkä antaisivat vielä hiukan rahoitustakin ja ainakin loisivat sellaisen mahdollisuuden, että asiantuntijat pääsisivät äh, käymään äh, keskusteluja EFSAan ja tietenkin myös voisivat tähän sitten äh, valmistautua. Martin Häusling tuossa äsken puhui avoimuudesta ja se on toki kyllä suuri ongelma se, että kuinka riippumattomasti ja avoimesti EFSA työnsä tekee nämä asiat liittyvät hyvin tiiviisti toisiinsa ja olisi kyllä mukava, jos voisitte tähän vastata muutamalla sanalla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja Liise. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Herr Uhl. Kiitos äh, myös tohtori Uurul teistä työstä ja alustuksesta. Minusta olisi hyvä, jos jatkaisitte tätä toimintaa niin samalla tapaa ja toimitusjohtajana yksi aihe. No tässä on tämä yleinen elintarvikelainsäädännön tarkistus. Tässä puhutaan hieman aikataulusta myös. Sitä pohditaan. Mielestäni meidän kaikkien pitää lähettää selvä viesti komissiolle. Komission työskentelytapa ei voi toimia tällä tapaa jatkossa. Euroopan komissio keskustelee monta vuotta sisäisesti tietysti myös sidosryhmien kanssa asioista. Ja sitten tulee yhtäkkiä ehdotus pöydälle ja sitten meidän pitäisi kolmessa viikossa mielellään tämä hyväksyä ja olla muuttamatta mitään. Renate Sommer sanoi minulle, että hänelle sanottiin komissiosta, että ei kannata konsolida ollenkaan, koska komissiohan on tehnyt jo kaiken. Sanoin tämä myös Selmaerille ja monille muille, että tämä ei nyt käy. Jos on tärkeä ehdotus, jota haluttaisiin myös työstää ja hyväksyä ennen vaaleja, niin sitten se pitää oikeasti esitellä. Ja se, mitä nyt on tällä hetkellä esityksessä, eli ensi viikolla on täysistunto esimerkiksi. No, ei tämä nyt toimi näin. 78 lainsäädäntötekstiä päätöslausemaa pitäisi viedä parlamentin läpi. Ja kaikki asiat pitäisi katsoa tarkkaan ja sen takia sanoisin nyt, että General Food Lawssa nyt sitten toimitaan hitaasti terveyslainsäädännössä, eikä nyt sitten pikapikaa toimittaisi. Ja kun että haluatte, että me myös tämän nopeasti ensimmäisessä käsittelyssä vielä hyväksymme, no antakaa nyt komissiolle kisasta viestiä, että heidän pitää nyt tottua siihen, että parlamentilla vie oman aikansa, kun lainsäädäntöä käsitellään ja tarkastellaan. Ja jos halutaan jokin hyväksyttäväksi, niin sitten pitää hieman aikaisemmin esittää näitä asioita. Minusta ei käy päinsä, että vuosien ajan komissiossa asiat ovat vain lojuneet pöydälle ja sitten yhtäkkiä sitten toukokesäkuussa esiteltiin nämä meille ja mikä aiheuttaa meille ylitse pääsemättömiä ongelmia. Thank you, Madame Kiitos, edustaja Mellan. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos herra Urlo, että olette vieraanamme. Ryhmäni nimissä minulla on teille useampia kysymyksiä esitettävänä. Kun kyse on elintarvikelain uusimisesta ja sen merkityksestä elintarviketurvallisuuden näkökulmasta, millaisena te näet tietyt seikat tässä uudistuksessa, nimittäin eturistiriitojen käsittelyn, avoimuuden ja hallinnon, joka mahdollistaa, mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot olisivat tässä enemmän mukana – ja toinen kysymys hormonihäiritsijöistä, joka on aivan erityinen ongelma. Meidän täytyy käsitellä kysymystä, jolloin nyt jo on aiheutunut huomattavia vaikutuksia tästä aiheesta. Eli tämä on vanha tarina, mutta tarvittaisiin äh, laajoja tutkimuksia äh, myös takautuvasti. Ja kolmanneksi Miten reagoitte, kun komissio ei ota huomioon EFSAn lausuntoja? Ajattelen tässä aivan erityisesti pölyttäjien tilannetta ja EFSAn näkökulmaa. Aiotteko toimia tässä tehokkaammin, painottaa Ne Kiitos, että saamme vastaukset näihin kolmeen kysymykseen. And, uh, Madame Sommer. Edustaja Sommer. Kiitos puheenjohtaja tervehdin teitä. Tohtori Ullonpa, mukava, että olet vieraanamme ja olisi mukava, jos tosiaan nämä työsopimuksenne saisi jatkoa. Arvostan kovasti ja tämä on tietenkin tärkeää myös toimellenne. Juuri tämä tieteellinen ulottuvuus. Viime vuosina olemme yhä vahvemmin kokeneet, että politiikka pyrkii tuki tai politiikkaa pyritään vaikuttamaan eh, uusien medioiden kautta, esimerkiksi valeuutiset ja itse asiassa teidän alallanne, alalla jota te edustatte, juuri tieteellinen toiminta on kaiken pohjana ja tiede. Ja teihinkin pyritään varmasti vaikuttamaan nämä eh, valeuutisten kautta mitä tuo kollega Hoisling tuossa äsken sanoi, eh, Facebook-talous, eh, kun hän sanoi, kyllä, erittäin osuva termi kuvailee tilannetta tänä päivänä oikein hyvin. Tiede eh, on huolellista ja tiede vie aikansa ja tiedepohjainen toimintanne vie aikansa, mutta Peter Liise, niin kuin hän äsken sanoi, niin tilanne on johtanut hiukan siihen, että komissio ei Euroopan parlamentille sitten enää annakaan aikaa asioiden tieteelliseen ja huolelliseen käsittelemiseen. Yhtenä esimerkkinä nyt tuo yleinen elintarvikelainsäädäntö, johon äh, kollega Liisikin viittasi. Ja mm, tämä ei kyllä ole hyväksyttävää. Kyllä se niin on, että äh, me Euroopan parlamentissa lainsäätäjänä ja myös yhteislainsäätäjämme neuvosto äh, tarvitsemme aikaa, kun käsittelemme näitä osittain hyvinkin teknisiä lainsäädäntöehdotuksia – huolellinen käsittely vie aikansa ja kyllä se niinkin on, että meidän, meillä on oltava aikaa eri tietojen tarkasteluun, emme voi mennä aina sinne, minne tuuli puhaltaa. En ole kuitenkaan Hoislinin kanssa samaa mieltä siitä, että vaihtoehtoinen maatalous ei saisi ruokittua maailmaa, vaan että me olemme täällä ikään kuin teollisuuden edustajia. Arvoisa Hoislinge, kyllä te nyt tässä aika paksua pajunköyttä meille syötätte. Onhan tunnettu, että vaihtoehtoinen maatalous vie 5-6 kertaa sen pinta-alan kuin perinteinen maatalous saadakseen saman tuotannon tuotettua, joten kyllä tämä on ihan tunnettu tosiasia parahin kollega. Kun ajatellaan vaihtoehtoista maanviljelyä, johon toki suhtaudun täysin myönteisesti, mutta perinteinenkin maatalous silläkin on kuitenkin paikkansa. Ja mm, kun ajatellaan sitten äh, järkeviä vihreitä, maltillisia vihreitä, kuten esimerkiksi Saksan vihreiden johtoa, niin äh, siellä suhtaudutaan yhä myönteisemmin myös GMOihin, koska äh, GMOiden lisääntynyt käyttö voi johtaa siihen, että esimerkiksi polttoaineita ja torjunta-aineita tarvitaan yhä vähemmän. Halusin tämän saada sanottua tässäkin ääneen. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitos. Tässä saatiin nyt kommentteja komission toimialasta nyt sitten herra Scannell. Ehkä haluaisi käyttää puheenvuoron ja reagoida siihen, mitä sanottiin jos niin toivotte. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, täällä olen kun nyt tohtori Urlia. Kuulla hänen kanssaan keskustellaan siitä, mitä hänelle nimitettäisiin EFSAn toimitusjohtajaksi. Komissio tukee tätä täysin. Ja johtokuntahan häntä tähän ehdotti ja nyt sitten parlamentti voi kuulla häntä, hän voi esitellä näkemyksen, mitä hän näkee EFSAn tulevaisuuden. Ja tuossa yhteydessä hän korosti, että on hyvin tärkeää, että EFSA olisi enemmän resursseja erityisesti tarjoamaan enemmän avoimuutta tieteellisestä riskiarvioinnista. Ja komissio itse on yrittänyt helpottaa tuota ehdotuksessaan neuvostolle ja parlamentille. Ja no, tärkeitä merkittäviä muutoksia olisi olemassa olevan yleisen elintarvikelainsäädäntöön, joka sitten EFSAlle antaisi tarvittavat resurssit ja oikeudellisen kompetenssin tarvitaan enemmän avoimuutta kansalaisille tässä tärkeässä osa-alueessa tiedämme ja hyväksymme täysin, että neuvosto ja parlamentti molemmat ovat lainsäädännön käyttäjiä. Niillä on omat sitten tekstit tähän ja edustaja Sommer korosti tätä toistuvasti, että hän oli tyytymätön tähän kiireeseen, joka, jolla tämä ehdotus sitten hyväksyttiin ja että aikaa ei olisi tarpeeksi parlamentilla erityisesti käydä läpi hyvin tärkeä ehdotus komissio on ollut ole on selittänyt tämän asian yhte, asiayhteyden. Tämä oli suorana vastauksia kansalaisaloitteeseen, jossa kieltäisiin glyfosaatti. Komissio, erityisesti puheenjohtaja Juncker ja Andrew Kaittis, äh, komissaari, ottivat tämän aloitteen hyvin vakavasti. He olisivat tarjota konkreettista näyttöä kansalaisille siitä, että kuuntelimme heidän huolenaiheitaan ja että olimme sitoutuneet toimimaan ja valmiit toimimaan ja mukaan lukisi, että toimittaisiin nopeasti ja päättäväisesti, mikä selittää sen miksi. No, komissio sai tuon alkuperäisen ehdotuksen marrasku- joulukuun 2017 ja sitten toista komissio hyväksytti huhtikuussa 2018, niin alle neljässä kuukaudessa me ehdotimme hyvin kunnianhimoista tekstiä, jossa tulisi nämä tarvittavat resurssit myös, joten me komission puolella kyllä löysimme aikaa ja energiaa tehdä tarvittava työ. Ja tiedämme, ja no, ymmärrämme, että pyydämme paljon parlamentilta ja neuvostolta, että niidenkin pitäisi nyt sitten löytää aikaa, energiaa ja resursseja käydä läpi melko lyhyessä ajassa. Hyvin merkittävä ehdotus. Ja kyllä, olemme hyväksyneet sen, että idätapauksessa se oltaisiin pitänyt tehdä sitten aikaa enemmän, mutta meidän pitää kunnioittaa parlamentin aikataulua, parlamentaarista aikataulua ja meidän pitää olla kunnianhimoisia. Ja siinä kaikki, mitä voin toistaa tässä yhteydessä. Eli tämä on äärimmäisen tärkeää. Tohtori Url itsekin näin sanoi. Tarvitaan poliittista ponnetta, jotta voidaan tätä ehdotusta eteenpäin. EFSAlle pitää tarvittavat resurssit. Ja sitten pyydämme tytärinstituutillamme, että nekin tekisivät tämän herkulleemaisen ponnistuksen. Se olisi valtava saavutus eh, eu toimielimiltä, jos saisimme yhdessä sen aikaiseksi, että melko lyhyessä ajassa me hyväksymme merkittävän ehdotuksen, jolla tarjottaisiin paranneltua avoimuutta tässä erittäin tärkeässä alueessa. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos paljon. Me kaikki ymmärrämme komission kannan. Edustaja Sommer, haluatteko vastata tähän? Danke, Frau Kiitos puheenjohtaja. No nyt täytyy kyllä puuttua tähän asiaan on tämä nyt aikamoista. Komission äskeisessä puheenvuorossa Euroopan parlamenttia syytettiin ja sen esittelyitä syytettiin kunnianhimon puutteesta, erityisesti tämän Natural Food Law-kysymyksen kohdalla. Tämä on pötyä ja komissio joitain kuukausia sitten teki ehdotuksen, mutta vaikutusarviointi puuttuu muuttuu. Se on meidän suurin ongelmamme ja se on myös neuvoston suurin ongelma. Komission tehtävä olisi ollut huolehtia paremman sääntelyn nimissä vaikutusten arvioinnista ja tästäkin syystä meillä on todella suuria ongelmia käsitellä asiaa näin nopeasti ja kiireessä. Jos meillä ei ole tilaisuutta kuulla kaikkia eri sidosryhmiä, myös kansalaisjärjestöjä, niin tämä vaikeuttaa työtämme kyllä huomattavasti, eikä myöskään ole niin, että meillä olisi aina pöydällämme kerralla vain yksi asia käsittelyssä joten komissiolla on aikaa ja resursseja, vaikka aina väittää, että ei ollenkaan ole resursseja esimerkiksi täytäntöönpanoon siis että te ole mielestäni tehneet monilla, monilla aloin yhtään mitään. Ja ajatellaan vaikkapa elintarvike, merkintäasetusta delegoitujen säädösten pinossa on yhtä sun toista vielä täytäntöön pantavana. Ja minä toden totta kyllä nyt tässä painottaisin sitä, että EFSAn tehokkuutta on lisättävä ja tätä varten EFSA tarvitsee mm, rahoitusta ja jäsenvaltioitakin voisi tässä hiukan kovistella, mutta en minä kyllä tässä purematta niele, että komissio tulee meidän kokoukseemme tänne äh, meitä syyttämään kunnianhimon puutteesta ähm, kun ajatellaan glyfosaattikieltoa, niin mehän tässä nyt olemme kansalaisten edustajia ja otamme tämän asian vakavasti niin kuin neuvostokin. Ja Ähm, meillä on omat sääntömme, oma työjärjestyksemme ja meidän työjärjestyksemme mukaisesti äh, tavanomainen menettely on toisessa käsittelyssä ja mielestäni se, että komission jäsen soittelee ympärinsä ja yrittää vaikuttaa kaikkiin mahdollisiin tahoihin pakottaakseen läpi ensimmäisen käsittelyn äh, kiireessä painostetun äh, tuloksen komissio voi sanoa, että ensin siivota omat nurkkansa ja tämä ehdotus ei tällaisenaan voi mennä läpi. Meidän mielestämme sitä on parannettava ja siksi me haluamme kunnollisen menettelyn ensimmäinen ja toinen käsittely. Pakko tämä nyt oli saada tässä sanoa. Ähm. Kiitos edustaja Sommer. Paljon kommentteja ja mielenkiintoa, joten olkaa hyvä. Saatte käydä läpi kysymykset. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Aivan ensin haluan esittää kiitokset äh, mielenkiinnostanne ja myös tuosta luottamuksesta. No niin, Hoislingilla oli tuon äh, äh, luottamuksen suhteen hiukan kysymysmerkkiä, palaan siihen kohta. Sisältöön ensin. Meidän työmme prioriteetti ja EFSAn työn pohja on tieteenlaatu, laadukas tiede. Se on meidän johtotähtemme. Jos meillä ei ole laadukasta, hyvää tiedettä, niin eh, eihän eh, meillä sitten eh, periaatteessa ole mitään sanottavaa. Ja meillä on kyllä koko joukko erilaisia haasteita saada tie, tiede ja tieteelliset tulokset kohdalleen. Kyse on käytettävistä menettelytavoista, tiedonkerusta ja niin edelleen. Ja tämä on meidän päivittäistä sarkaamme. EFSA tarvitsee myös voimavaroja innovaatioita varten, tukeakseen innovaatioita elintarviketeollisuudessa, koska jos me ja teollisuus, äh, elintarviketeollisuus emme ole ikään kuin samalla tasolla, niin me emme pysty arvioimaan elintarviketeollisuuden innovaatioita, emme pysty tekemään äh, vaikutusarvioita, ajatellaan vaikkapa nanomateriaalia tai erilaisia kemiallisia äh, sekoituksia, mm, joille me altistumme jatkuvasti, joten me tarvitsemme voimavaroja loistavan erinomaisen tieteen äh, tarjoamiseksi. Ja toinen asia on sitten äh, yhteytemme yhteiskuntaan, mitä edustaja Potsch sanoi. Emme me varmaankaan aina ole viestinnässämme ja yhteyksissä yhteiskuntaan olleet parhaalla mahdollisella tasolla, mutta tämä on sellainen haaste, joka on meillä myös parlamentilla, komissiolla, kansallisella politiikalla, tiedeyhteisöllä, kaikkialla maailmassa. Miten saamme tosiasiat kuuluville e, poliittisen keskustelun pohjalle. Ei meillä ole mitään ihmelääkettä tätä varten. Meillä ei ole sitä tarjota. Eh, EFSAn mielestä enää avoimuus, eh, läpinäkyvyys ei riitä. Meidän on otettava kansalaisyhteiskunta mukaan tähän työhön niin, että se tavallaan sitoutuu eh, meidän tieteelliseen panokseemme. Meidän täytyy kuunnella myös kansalaisten huolenaiheita, eikä vain tarjota heille kylmää tieteellistä faktaa ei ikään kuin emme edes olisi huolissamme kansalaisten huolenaiheesta. Me emme ole poliitikkoja, me tarjoamme tiedettä, tieteellisiä tuloksia, mutta katson, että meidän tulee joka tapauksessa olla yhteydessä kansalaisyhteiskunnan entistä tiiviimmin. Sitten tietenkin äh, uudenaikainen teknologia, äh, koneoppiminen, tekoäly, ICT ylipäätään. Me olemme ihan pikkupelaaja äh, tässä kokonaisuudessa, mutta jos komission muiden palvelujen ja yksiköiden kanssa tekisimme yhteistyötä, voisimme esimerkiksi jonkinnäköisen tekoälyhubin perustaa ja arvioida eh, esimerkiksi eh, kirjallisia tekstejä tältä pohjalta. Ja minä uskon, että yhteistyö, yhteistyö on 2000-luvun ihmelääke. Jos me emme tee yhteistyötä, niin sitten voimme laittaa luukut kiinni. Se kuulostaa niin itsestään selvältä, että ehkä sitä ei meinaa saada sanottua edes, mutta se on, ihan, se on aika vaikeaa kyllä meidänkin työssämme. Meidän täytyy tehdä parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, ta- ta, tuntatautiin eh, viranomaisen kanssa, kemikaaliviraston kanssa, lääkeviraston kanssa, kaikkien tahojen kanssa. Eli yhteistyö on kyllä aivan avainasemassa. Sitten eh, vielä edustaja Potsille, kyllä varmasti virheitä tapahtuu, mekin teemme virheitä, se nyt on aivan ilmeistä. Mm, ehkäpä hiukan myös aliarvioimme tätä glyfosaatti-juttua. Kaikki sääntelyviranomaiset maailmassa yhtä lukuun ottamatta WHOta lukuun ottamatta kaikki muut viranomaiset Aasiasta Yhdysvaltoihin vahvistivat meidän lopputulemamme siitä, että glyfosaattia voidaan käyttää, mutta ja tieteellisesti uskon, että tämä oli perusteltua, mutta viestinnällisesti tässä ei oikein onnistuttu. Poliitikot sanovat, että jos tiedemaailman viestintä olisi parempaa, niin poliitikkojenkin elämä olisi helpompaa ja tässä ehkä eh, emme voi eh, kuitenkaan eh, tieteen pohjalta viestiä tavalla, joka vähentäisi tai poistaisi jotenkin poliittisia erimielisyyksiä. Ei agrokemikaalien käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ole tieteen asia. Se on politiikan asia. Kyse on yhteiskuntamme arvoista ja tulevaisuudesta. Mutta meidän täytyy tietenkin käydä tieteellistä keskustelua, joka antaa sitten tukea poliittiselle keskustelulle, joka meille ei kuulu. Onko meillä sitten torjunta-aineiden, biosidien kohdalla tällainen kahdenlainen, päällekkäinenkin käytäntö? Ehkä mutta en tiedä onko se huono asia. Me teemme Ekan kanssa paljon yhteistyötä, niin kuin hyvin tiedät lähtee. esimerkiksi hormonihäiritsijöiden arviointi. Me teemme tässä kemikaaliviraston kanssa yhteistyötä, samoin biosidit, pestisidit. Ja tämä on mielestäni hyvää viranomaisten ja virastojen yhteistyötä, mutta lainsäätäjä on päättänyt äh, biosidit ja pestisidit äh, torjunta-aineet antaa eri virastoille vastuualueeksi, joten mm, niin, niin Öö, no minäpä vastaan nyt yhtä provosoidusti kuin te minulta asiaa kysyitte. Me haluamme nopeasti ja hyvin sekä että. Te sanotte, että tämä on halpa vastaus. Me emme ole lainsäätäjiä. Tämä on teidän öö, tehtävänne. Me haluamme ja voimme toimia nopeasti ja hyvin Neljä Euroopan parlamentin jäsentä on kannellut meistä unionin tuomioistuimeen, koska emme kyllä nopeasti pystyneet antamaan lausuntoa glyfosaattiasiassa, jota jäsenet pyysivät. Nyt ollaan sitten äh, tuomioistuin käsittelyssä. Eihän se nyt mikään hieno juttu ole, jos Euroopan parlamentti kantelee äh, virastosta EFSAsta oikeuteen tuomioistuimeen, joten kyllä me tarvitsemme mahdollisimman paljon avoimuutta ja selkeyttä ja on ymmärrettävä tietenkin myös teolliset tekijänoikeudet, otettava ne huomioon. Ja olisihan se hienoa, jos meillä olisi voimavaroja eh, siihen, että tästä avoimuudestamme tulisi ihan totta eh, päivittäisessä työssämme. Ja minä kyllä pelkään, että jos tätä nyt lykätään, ja kyllä minä ymmärrän eh, edustaja Sommer teidän argumenttinne, ei siinä mitään mutta jos tätä nyt lykättäisiin, niin pelkään, että EFSA jälleen sitten maksaisi viulut. Meidän maineemme kärsisi. Jälleen me joutuisimme ristituleen ja meitä syytettäisiin avoimuuden puutteesta. Kansalaisille on hyvin tärkeää, että tämä aloite hoidetaan, mutta olen pahoillani, sitä en minä voi pakottaa teitä yhtään mihinkään. Te teette päätöksen, me hyväksymme teidän päätöksenne, te olette lainsäätäjät. Ja jos te päätätte noita asiaa myöhemmin, niin me teemme sitten parhaamme tältä pohjalta, mutta haluaisin vain todeta, että meidän ja kaikkien etujen mukaista on saada hyvä loppuratkaisu mitä pikimmin. Ja onko tämä sitten mahdollisesti jonkinlainen ristiriita? Edustaja Somerin huomiot eivät nyt kuulu tänne tulkkauskoppiin ollenkaan. Vastaus. Ymmärrän ja Ehkäpä nyt hiukan epäviisaasti käytän sanaa lykkääminen, mutta mielestäni luotiin odotuksia sille, että ratkaisu saattaisi löytyä parlamentin tällä lainsäädäntökaudella. No nyt nämä odotukset eivät ehkä täyty. Kutsun tätä lykkäämiseksi, mutta te olette aivan oikeassa ehkä siinä, että tämä oli huono sanavalinta. Edustaja Meissner, te kysyitte viestinnästämme ja siitä voitaisiinko tehdä enemmän. Antimikrobiresistenssialalla mielestäni viestintä on ollut erinomaista ECDC ja lääkeviraston kanssa yhteistyössä. Tässä ei mielestäni mitään heikkouksia ole. Sitten kysyitte ison kysymyksen siitä, että paljonko rahaa EFSA sitten tarvitsisi. Minä kyllä vertaisin EFSAa lääke virastoon. Heillä on kaksi eh, kertaa enemmän voimavaroja. Meillä on 500 eh, työntekijää, heillä tuhat ja heidän eh, talousarvionsa on nelinkertainen meihin verrattuna meidän talousarviomme on 80 miljoonaa, heidän yli 300 miljoonaa, eli he pystyvät myös maksamaan jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltiot lainaisivat heille asiantuntijoita. 100-150 miljoonaa euroa EMA maksaa jäsenvaltioille vuosittain asiantuntemuksestaan. Me, meillä on varaa 7,5 miljoonaa suunnilleen. Eli erinomainen EFSA ehkäpä olisi EFSA, jonka talousarvio olisi parisataa miljoonaa. Se olisi hyvä eurooppalainen EFSA, joka olisi valmis tulevaisuuteen. Voisi kehitellä menettelytapoja, tarkastella eri kemiallisia yhteisvaikutuksia ja niin edelleen. Eli 200 miljoonaa riittäisi kyllä EFSAn talousarvioksi. Edustaja Hoisling, mitä sanoitte, on kyllä, minä otan sen hyvin vakavasti. Minun täytyy tässä tasapainotella, etten lähde liikaa politiikan tontille, joskus ehkä siellä rajoilla liikun, se liittyy myös minun persoonaani toki. Hyvä, että muistutitte. Minä en istu täällä parlamentissa, minä edustan tieteellistä järjestelmää käyttöä. Minä yritän muistaa tämän, pohdin tätä ja tulen muistamaan tämän tulevaisuudessa. Kuitenkin haastattelu, jonka vastikään annoin itävaltalaiselle eh, sanomalehdelle, niin eh, se on eh, itse asiassa saksan kielellä se haastattelu annettu. Minä sanoin, että luomuviljely on tärkeää ja me tarvitsemme intensiivisempää kiertoviljelyä. viljelyä, E, joka on samalla kestävää. Meidän on ravittavaa, ruokittavaa 10 miljardia ihmistä. Minä sanoin, että en lähtisi käyttämään GMOita automaattisesti. Ensin pyrkisin siihen, että ja esimerkiksi kehittyvissä maissa ei satoa menisi hukkaan ja sitten huolehtisin ruokahävikistä, elintarvikkeistamme 30 prosenttia menee hävikkiin. Tämä on katastrofi. Ja tämän jälkeen voitaisiin sitten puhua geeniteknologiasta. Se on arvokysymys tiedemaailmassa. Me vaan teemme sitten tieteellisen arvion. Luulen, että tässä nyt nämä vastaukset. Ehkä yksi asia vielä. Kysytte, että emmekö enää turvaudu varovaisuusperiaatteeseen Eh, Muistaisin, että me teemme riskiarvioita, varovaisuusperiaate ei kuulu tieteeseen. Te poliitikkoina eh, sitten otatte huomioon muita kysymyksiä kuin puhtaasti tieteelliset, eli kasvu, ympäristö, arvokysymykset, ja näiden pohjalta sitten päätätte, sovellatteko varovaisuusperiaatetta vai ette. Tämä ei ole tiedemaailman asia. Me voimme vain tarjota teille tosiasiat, vaarojen riskien todennäköisyydestä. Ja varovaisuusperiaate on siis teidän käsissänne ja komission. Meliorille vielä, mitä voitaisiin tehdä, jotta saataisiin innostettua jäsenvaltioiden asiantuntijat tähän yhteiseen työhön no kestävyyspilarin puitteissa. Ehkä nähdään, että me voisimme olla yhteydessä, ei niinkään ehkä suoraan asiantuntijoihin, vaan jäsenvaltioiden kautta voisimme maksaa heille ja poistaa sitten painetta jäsenvaltioilta niiden järjestöiltä niin, että parhaat voimat saataisiin EFSAn käyttöön, mutta yleensä jäsenvaltiot eivät halua heitä antaa EFSAn käyttöön, koska heitä tarvitaan kotopuolessa. Mutta niin kuin lääkevirasto tekee, niin eh, ehkäpä, jos voisimme maksaa, niin ne ihmiset olisivat innostuneempia työskentelemään EFSassa. Eli asiantuntijat saavat eh, EFSAn julkaisuissa nimellään julkaista tutkimuksia, eh, kaksi miljoonaa latausta EFSAn tieteellisistä julkaisuista vuodessa, niin tämä on siis hyvin kiinnostavaa ja tämä kiinnostaa myös asiantuntijoita, mutta myös jäsenvaltioiden on poliittisesti sitouduttava tukemaan Eurooppaa hanketta elintarviketurvallisuusalalla. Tämä on myös poliittinen kysymys. Tämä yhteishanke. Tietenkin jäsenvaltiot tukevat Eurooppaa tuntijoidensa kautta, mutta jos taloustilanteen, Euroopan taloustilanteen vuoksi tästä luovutaan, niin meillä ei enää ole pysyvää tai tällaista kestävää järjestelmää eikä kylliksi asiantuntijoita ja asiantuntemusta koskevat sen valtiot ovat epäileväisempiä. Ja keskustelu jatkuu tietenkin ja täällä eturistiriidoista, hallinnosta, avoimuudesta on käyty kysymyks, kysymyksiä, on käyty keskustelua ja erilaisia hallintomalleja esimerkiksi EFSAn johtokunnassa tai erilaisia valintaprosesseja voidaan soveltaa. Te puhuitte hormonihäiritsijöistä, se on tärkeä asiaa. Me luonnollisesti torjunta-aine ja myös se elintarvikepakkaus alalla käsittelemme tätä. Ja on tieteellisiä moniakin tieteellisiä arvioita hormonihäiritsijöistä ja Euroopan kemikaaliviraston EKAN ja EFSAn välillä tätäkään vastuualuetta ei ole täysin harmonisoitu sitten kysyitte, että miksei, miten voi olla niin, että komissio ei toimi EFSAn suositusten mukaisesti. No tämä on komission ja poliittisten päättäjien harkinnan varaista. Me voimme antaa neuvoja ja poliitikot sitten ottaen huomioon kokonaisuuden ja tekevät päätöksiä yhteiskunnan puolesta. Tämä on meidän tehtävämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon. Edustaja Dorfman, haluatteko vielä sanoa jotain? Ja, danke, dass Sie mir redet. Kiitos, että on tämmöinen puheaikaa. Herra Url, lyhyt kysymys uusista tuholaisista, jotka yhä enemmän tulevat Eurooppaan viime vuodet, koska yhä enemmän on kansallista kauppaa ilman rajoja. Ja on näitä erityyppisiä tuholaisia, kuten Xylella fastidiosa. Muutama kysymys tähän liittyen. Usein Euroopassa ei ole kasvisuojeluaineita tarjolla, jotta voitaisiin näitä uusia tuholaisia torjua, koska ei mikään ole hyväksytty suorastaan. Ja sitten 53 poikkeussääntelyt, niihin pitää viitata, mutta tämä nyt johtaa taas kritiikkiin juurikin PEST-valiokunnassa, joka täällä valiokunnassa nyt on perustettu. No Artikla 53 kritisoidaan ko- kovasti, joten mikä teidän suhtautuminen tähän on? voitaisiin tätä parantaa jotenkin, nopeuttaa tätä? Miten nopeammin voitaisiin näihin haasteisiin siis reagoida? Ja toinen kysymys tässä yhteydessä usein alkuperämaissa, joista nämä tuholaiset tulovat, no siellä on tällaisia luonnollisia niiden petoja ikään kuin, no siis olisi hyvä, jos Euroopassakin näitä olisi sitten, mutta täällä on suuria rajoituksia sitten turnin osalta, joten ennen kuin näiden tuholaisia syöviä eläimiä voitaisiin saada sitten muualta EU-hun, niin no tähän on korkeita esteitä. Mitä voitaisiin sitten säännellä, jotta tämä biologinen torjunta helpottuisi? And Mr. Hausling, very short. Edustaja Hoisling lyhyesti. Ja Dank Kiitos. Tämä puheenvuoro pari asiaa vielä, josta kommentoisin. Sanoisitteko tämä nyt sitten edelleenkin samalla tavalla tällä hetkellä, että Facebook, tiede, Facebook Science, eikö tämä ole vähän nyt, että me olemme hyviksiä ja muut ovat ne, jotka, jotka sitten selittelevät meille. että Tämä nyt antaa sen vaikutelman. Ja sitten herra Portier, hän on arvostettu tiedemies, mutta avoimesti kritisoitte häntä, joten no, tietysti hyvä kädellä saa keskustella, mutta sanoisitteko tämän asian nyt edelleenkin ihan samalla tapaa nämä muotoilut, joten ihan kuin sanoisit, että me kaikki tiedämme, mihin suuntaan pitää mennä ja muut sitten ovat ihan väärässä. Neonikotinoideissakin tämä koettiin samalla tapaa muutama vuosi sitten. Väitettiin, että ne ovat kaikki ihan, ihan vaarattomia, mutta edustaja Somer on juuri poistumassa, mutta no näistä luvuista sanoisin. No, luomuviljely tarvittaisiin kuusi kertaa enemmän. Viljelyalaa en usko. Tämä nyt ihan näin on kuitenkaan kuusi kertaa enemmän. No, en tiedä, miten tähän lukuun pääsitte. Euroopassa 80 prosenttia alasta on tällaista perinteistä viljelyalaa, ja sitten mitä huomioida myös, että kemi alisten naisten kanssa tehdään ongelmia, joista pidetään keskustelua teidän kanssa 70 prosenttia vähemmän, niin hyönteismassa on myös ase, josta pitää puhua. Ja maatalous ei ole tästä ihan viaton maataloussektori, joten näistä pitää kokonaisuudessaan. Jos sanotaan, että kaikki on loistavasti, niin no, Ehkä tästä voitaisiin keskustella sisäisesti. Kyllä minä teidät kahvillekin kutsun, joskus voin tästä puhua, mutta voisitteko vastata näihin kysymyksiin, herra Url, kiitos. Selvä, kiitos. Nyt sitten, olkaa hyvä. much, Mr. Dorfman, the question. Kiitos, edustaja Dorfman. Teidän esittämäni kysymykset ovat vaikeita. Pääasiassa ne äh, oikeastaan voitaisiin kysyä riski hallinnon asiantuntijoille. Tämä ei kuulu EFSAn toimialaan. Kenties voimme puhua suoraan kahden kesken siitä, miten me voisimme tähän panoksemme antaa, mutta toistaiseksi en nyt näe, mikä meidän roolimme olisi. Sitten artikla 55. Tämähän on jäsenvaltioiden käsissä. Kyse ei ole EFSasta. Voidaanko poikkeuksen kautta antaa hätälupia tapauksissa, joissa tarvitaan toimintaa silloin, kun nousee uusia kasvituholaisia. Tähän en oikeastaan voi ottaa kantaa, koska tämä ei kuulu EFSAn mandaatteen. Se ei kuulu meidän toiminta-alamme. Me arvioimme aktiivista ainetta, mutta emme niinkään puutu kasvinsuojelutuotteiden riskin hallintakysymyksiin. Edustaja Hoising, mielelläni palaan tähän episodiin, mutta sitten pitää olla täsmällinen ja ihan merkitä pöytäkirjoihin. Eli Facebook-tiede merkittiin pöytäkirjoihin joulukuussa 2015. Silloin sanoin, että jos EFSAn kriitikot kirjoittavat kirjeen, jossa on 96 tutkijan allekirjoitukset, käsitellen meidän arvio virheitämme, oletettuja virheitä. Viikko sen jälkeen, kun olemme 6000 tuhatta sivua asiakirjoja julkaiset glyfosaatista, niin pelkäänpä, että näillä ihmisillä ei ole ollut viikossa riittävästi aikaa perehtyä, tutkia kuuteen tuhanteen sivuun tutkimusta. Eli he ilmaisivat tässä oman näkemyksensä, oman kantansa, ennen kuin heillä oli mahdollisuutta perehtyä, perehtyä tausta-asiakirjoihin. Jos nyt pidetään tiedettä mielipideasiana, niin sitten on parempi, että ei ole glyfosaattia tai jonkun mielestä on parempi eh, käyttää glyfosaattia peukutusta ylös tai alaspäin, niin se vie pohjan pois tieteeltä. Sitten kyse ei ole enää näytöstä, vaan kyse on arvoista. Eh, eli minä olen sitä mieltä, että glyfosaattia ei pitäisi käyttää. Tämä on aivan oikeutettu mielipide, mutta ei siellä tiedettä. Sitä voi käyttää kampanjointiin, mutta sitten tieteellisesti eh, voi todeta, että emme halua tätä, kampanjoimme sitä vastaan, sekin on ok, mutta ei pidä väittää, että tämä toiminta pohjautuisi sitten näytölle. Jos sitten katsotaan, äh, kuka äänestää enemmän tai vähemmän, niin sitten puhutaan jo äh, Facebook-kauden tieteestä. Halusin tehdä tämän seikan aivan äh, selväksi ja tämä on merkitty myös pöytäkirjoihin. Herra Poitier on erinomainen äh, tiedemies, tutkija. Jos olen äh, toisin sanoinut, sanonut, niin haluaisin kyllä nähdä, missä näin on tapahtunut ja haluaisin pahoitella äh, asianosaiselle luonnollisesti nyt asia on sitten lakimiesten käsissä. Ei tämä tarkoita sitä, että kyseessä olisi huono tutkija, mutta me haluamme avoimuutta tutkimukseen Euroopassa ja te olette e, halunneet e, toimia niin, että eturistiriidat nostetaan esille. Jos syntyy se vaikutelma, että me olisimme ikään kuin hyviksiä ja muut eivät olisi hyviksiä, niin sitten kyllä olemme väärässä. Jos tällaisen vaikutelman annamme, niin sitten jotakin on muutettava. Meidän tieteilijöinä täytyy olla äh, äh, äh, nöyriä, mutta kuitenkin vakuuttavalla tavalla nöyriä. Niin kuin tiedätte, mikä tieteen historia on. Aina on pohdittava sitä, mitä me tiedämme, mitä me emme tiedä, kuinka suuri osuus on epävarmuutta, eli aina on oltava nöyrä. Mutta täytyy olla myös vakuuttava sen suhteen, minkä me uskomme tietävämme. Mutta jos teillä on se vaikutelma, että EFSA toimii ylimielisesti, ja syntyy se vaikutelma, että me tiedämme, mutta muut eivät tiedä, niin sitten jotakin on muutettava. Kiitos, että muistutatte meitä tästä. Well, thank you very much. Kiitos paljon, tohtori Urle. Kiitos kollegat, että osallistutte keskusteluun. Tietysti tämän jälkeen seurataan menettelyä ja teidät, no saatte tietää mitä päätimme. Kiitos paljon tohtori Url. Kollegat, tähän päättyy tämän päivän kokous. Enjoy the lunch. Hyvää ruokahalua.